Näin voimme päättää kokouksen pöytäkirja esitetään seuraavan istuntokauden alussa hyväksyttäväksi, mikäli ette vastusta, niin tämänpäiväiset hyväksytyt päätel, päätöslauselmat välitetään eteenpäin. Kollega Odi, pyydättekö vielä puheenvuoroa? Kyllä, hyvä puhemies. Minä käytän puheenvuoron sisäisen työjärjestyksen nimissä. Unohdin, mikä artikla suo siihen oikeuden EUlla on tehtävänsä, kun me otamme vastaan juhlallisissa istunnoissa valtion päämiehiä. Saimme äsken, meillä oli täällä Tunisian presidentti Monsef Marsuki, Israelin presidentti Simon Presi, presidentti Simon Peris, eikä kansallishymniä ole soitettu. Onko nyt muutettu näitä käytäntöjä? Ja olen erittäin pahoillani, että hymniä ei soitettu tässä täysistuntosalissa näissä kahdessa tapauksessa. Herr Odi. Kollega Odi, minä en, te ette muistaneet tätä nimenomaista kohtaa työjärjestyksestä ja minä en muista, että onko jotain asian suhteen päätetty. Nyt keskeytämme istunnon. Toivotan teille oikein hyvää ja mukavaa viikonloppua ja turvallista kotimatkaa. Kokous päättyy tähän.